the president. Good afternoon. Hyvää iltapäivää kollegat. Istunto, joka lykättiin 16. päivä alkaa uudestaan. Avataan. Voisitteko istua? Kiitos. Kiitos kollegat. Kollegat, istunto on alkamassa. Istuttukaaten ja pidät